So, may I ask colleagues to... Haluaisin pyytää kollegoja istumaan. Haluan toivottaa tervetulleeksi Daniel Nuin, joka johtaa valvontaneuvostoa, joka toimii EKPn yhteydessä. Tämä liittyy yhteisen valvontamekanismin ja sen puitteisiin. Me tapasimme viimeksi maaliskuun 26. päivä, kun esitettiin yhteisen valvontamekanismin vuosikertomus. Tämän päivän kokous on ensimmäinen tavallinen julkinen kuuleminen tänä vuonna, niin kuin on säädetty yhteisen va- valvontamekanismin asetuksessa. Issues, uh, uh issues. Tässä on monia ratkaisevan tärkeitä kysymyksiä, joista haluaisimme tänään keskustella teidän kanssanne. Mehän tiedämme, että tulette puuttumaan moniin niistä johdannossanne. Tänään muuten on tärkeä päivä, mitä tulee yhteisiin sääntöihimme, koska myöhemmin toivottavasti ainakin, niin kyllä me äänestämme pankkipaketista, joka on todella tärkeä askel eteenpäin. ajatellen yhtenäistä sääntökirjaa ja miten täytäntöön pannaan kansainvälisiä standardeja, miten on puure, parannettu meidän puitteitamme. Myös edistetään riskin vähentämisen saralla, joka on osa, välttämätön osa pankkiunionin loppuun viemisessä. Hyvin tärkeä päivä siis. Ja on hienoa, että olette paikalla, Rova Nui, ja saatte puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos. Hyvää iltapäivää teille kaikille. Herra puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, kuten aina minulla on suuri ilo ja kunnia puhua teille tänään ja vastata kysymyksiinne eh, siitä, miten EKPn pankkivalvonta toimii. Johdantopuheenvuorossani kerron teille sisäisten mallien keskitetystä tarkistuksesta tai trimmistä ja sitten stressitesseistä, kyberomaisuuseristä, Brexistä ja, ja lainsäädäntöhankkeista. Sitten kerron teille lyhyesti myös järjestelemättömien saamisten tilanteesta. Olemme saavuttaneet paljon, kun ajatellaan näitä sisäisten mallien tarkistuksia, trimmejä. Tässä on pystytty suunnittelemaan hyvät tarkistukset vuosille 2017 ja 2018 on pyritty tarkistelemaan pilari ykkösen sisäisen mallin pääomariittävyyttä ja muuta ja myös riskivariabiliteettia eri pankkien välillä. Ja TRIM on saanut aikaan jo hyödyllisiä tuloksia. Tässä on luotu yhteinen ymmärrys pankkien välille tästä valvonnasta ja siinä on myös vahvistettu sisäisen mallin sääntely vaatimuksia ja otettu käyttöön yhtenäiset menettelyt koko euroalueella, kuten mainittu nettisivulla julkistetussa oppaassa. Ja sitten harmonisoitu metodologia tässä TRIM on pystynyt horisontaalisen analyysin tekemään äh, TIER-vertailuissa ja tässä on näitä verrattu sitten sääntelypuitteisiin ja maan vaatimuksiin, mitä tulee TRIM-löydöksiin, niin on tässä tehty instituutiokohtaisia valvontapäätöksiä, joiden avulla pyritään jatkuvasti pitämään kiinni siitä, että sisäisten mallin valvontavaatimukset täyttyvät ja tässä pyrimme myös pitämään pankit ajan tasalla TRIM-projektissa. Ja tänä vuonna on myös stressitestit edistyneet hyvin. Tällä tavoin on annettu valvontaviranomaisille ja pankeille yhteinen analyysipuitteisto, joiden, jonka avulla voidaan arvioida pankkien häiriön sietokykyä ja pankkijärjestelmien ja pitämään äh, silmällä pankkien pääomavaatimuksia ja vakavaraisuutta. Ja tässä on pystytty myös vertaamaan eri skenaarioita, mitä tulee maksuvalmiuskykyyn ja ottaen huomioon luottoriskit, markkinariskit ja operatiiviset riskit. Ja myös sitten on myös verrattu nettotuloja. Stressitesti ei ole mikään testi, josta joko päästään läpi tai sitten ei. Sen avulla voidaan saada valvontaviranomaisille arvokasta tietoa, jonka avulla voidaan laatia perusteellinen arviointi pankkien tilanteesta ja sitten Nämä uusimmat tulokset julkaistaan tämän vuoden marraskuun toinen päivä. Mitä tulee kreikkalaisten pankkien stressitesteihin, ne on jo saatu päätökseen. Ja tässä noudatettiin samaa metodologiaa kuin EU-laajuisessa Basel-pohjaisessa stressitesti menetelmässä ja tässä aikataulua aikaistettiin, koska Kreikan suhteen piti tehdä päätös kolmannesta tukiohjelmasta. Sitten 2017 stressitesti kreikkalaisten pankkien kohdalla osoitti, että 9 prosenttia oli tämä Z1-suhde ja sitten 15, jotain miljardia dollaria, euroa. Ja tässä pyrittiin sitten myös kiinnittämään huomiota nettokorkotuloihin. Sitten kyberriskejä tarkasteltiin myös ja tässä on hyvä, että tietoisuutta on lisätty ja on selvää, että pankkien pitää edetä digitalisaatiossaan ja tässä pitää ottaa kantaa myös verkkouhkiin, koska ne antavat pankille uusia riskejä. Ja sitten pankkien keskinäisriippuvuudet ja myös riippuvuus ulkopuolisista IT-toimittajista vain lisää kyberuhkaa. Ja pankkiin, pankkeihin tarvitaan verkkoalan asiantuntijoita, mitä tulee sitten sitten juuri näihin IT-asiantuntijoihin ovat tärkeä asia pankeille ja pankkia. pankit myös priorisoivat näitä riskejä, nimittäin IT-turvallisuus ja siihen liittyvät asiat ovat kaikkien pankkien prioriteetti ja täytyy edelleen tiedottaa pankkeja näistä riskeistä ja opastaa niitä reagoimaan riskeihin. Pankit eivät suinkaan ole turvassa tai immuuneja verkkouhkille, pankkien ja valvontaviranomaisten pitäisi todeta, että kyberuhkia pitää pitää jatkuvasti silmällä. Sitten mitä tulee Brexitiin ja missä mennään valmisteluiden suhteen, useimmat pankit, jotka ovat valvontaohjelmassa mukana, valmistautuvat Brexitin jälkeiseen aikaan ja tärkeää on, että Britannian, Britannian sijoittautuneet pankit tekevät ratkaisuja ja tässä otetaan huomioon sitten EKPn suositukset ja myös Britannian valvontaviranomaisen suositukset ja sitten ne pankit, jotka ovat siirtyneet e- etäalueelle, ne eivät ole vielä hakeneet lisenssiä, niiden pitää tehdä se nopeasti. EKP pyytää toimittamaan nämä hakemukset viimeistään toisen, neljän, toisen vuosineljänneksen lopussa, jotta uudet lisenssit saadaan markkinoille mahdollisimman nopeasti. Pankit, jotka eivät ole vielä lähettäneet hakemuksia, niin niiden täytyy olla tietoisia siitä, että nämä pankit eivät välttämättä saa näitä lisenssejä ajoissa Brexitia silmällä pitäen. Ja me jatkamme sitten pankkien suunnittelun silmällä pitoa ja täytäntöönpanoa ja Tärkeää on, että mitään tyhjiä kuoria ei perusteta ja me tarkistelemme myös, miten pankit voivat toimia Brexitin jälkeen. Sitten muutama lainsäädäntöhanke, jotka liittyvät pankkiunioniin. Meidän näkemyksemme mukaan riskin alentumista on saavutettu huomattavasti, mutta me, me, meidän täytyy silti jatkaa talletussuojamekanismista keskustelua, jotta voidaan saada aikaiseksi yhteinen taka, tukijärjestelmä yhteiselle kriisinratkaisurahastolle. Ja tärkeää on, että nämä lainsäädäntöhankkeet saatetaan päätökseen ajoissa ja on hyvä, että neuvosto hyväksyi oman lähestymistapansa toukokuussa ja nyt Odotan, että EPn e mietinnöt hyväksytään myös. Trilogi alkaa pian ja tärkeää on, että tämä koko paketti saataisiin hyväksytyksi ennen eurovaaleja toukokuussa. Ja sitten, jos ajatellaan oman pääoman vähimmäismäärä tätä MREL-lainsäädäntöä, niin tämäkin pitäisi saattaa päätökseen ja MREL-ohjeistus tulee ottaa käyttöön, jotta voidaan saada sitten käynnistetyksi siirtymäkausi MRL vaatimuksien täyttymiseksi ja sitten tämä bail-in, bail-out-asia pitää myös saattaa päätökseen ja näistä keskustellaan trilogikeskusteluissa. ja sitten tärkeää on, että sisäinen MREL, sitä voitaisiin alentaa erityisesti mitä tulee pankkiunionin sisäisiin tytäryhtiöihin ja sitten tässä voidaan keventää valvontataakkaa, jotta voidaan, kunhan sitten voidaan varmistua emoyhtiön asianmukaisesta valvonnasta. Tällaiset poikkeusjärjestelyt voidaan siis ottaa käyttöön ja tällä on positiivisia vaikutuksia reaalitalouteen ja pankkijärjestelmän kannattavuuteen. Sitten mitä tulee näihin sisäisiin MREL-poikkeusjärjestelyihin, eh, jotta ne toimivat, niin silloin pitää pitää huolta pääomavaatimusten täyttymisestä ja tämä eh, heijastelee pankkiunionin yhtenäisyysvaatimusta. Ja sitten eh, muut ehdotukset, jotka tässä ovat mukana, niin ne sisältävät poikkeuksia Baselin standardeista. Esimerkiksi ehdotetut ja muutokset Baselin metodologian, jossa puhutaan äh, velkaantuneisuusvaatimusten laskentamenetelmästä. Ja olisi tärkeää, että sääntely olisi yhdenmukaista ja takaisi kaikille äh, samankaltaiset toimintaolosuhteet. Sitten pankkikohtaiset vaatimukset. Näiden kohdalla pankkivalvontaviranomaisten täytyy pystyä päättämään näiden vaatimusten sisällöstä, muun muassa pääoman rakenne ja sitten Euroopan puitteissa tulee ottaa käymään, jotta esimerkiksi voidaan päästä eroon kansallisista erikoisjärjestelyistä ja sitten säädellä Euroopan tasolla tiettyjä valvontamenettelyjä, kuten ja näistä on joitakin esimerkkejä. Sitten on hyvä, että kansalliset maksukyvyttömyysjärjestelmät saatettaisiin enemmän yhdenmukaiseksi ja tällä tavoin voimme todellakin taata yhtäläiset toimintaolosuhteet ja että valvontaverkosto toimii. Ja sitten nämä monimutkaiset yritykset, jotka aikovat sijoittautua EUn sisälle, sijoituspalveluyrityksinä Brexitin jälkeen. Tämäkin täytyy ottaa huomioon ja näin ollen tuen komission ehdotusta, että systeemisten sijoituspalveluyritysten kohdalla pitää valvontaa tiukentaa ja ottaa huomioon, että kaikki sijoituspalveluyritykset, mikäli ne sisältävät systeemistä riskiä, joutuisivat kokemaan, kohtaamaan samaa valvontaa kuin luottolaitokset. Tässä tulisi ottaa huomioon Yhdysvalloissa vallitseva järjestelmä, jotta voidaan pitää huolta, että voidaan valvoa asianmukaisesti myös rajat ylittävää toimintaa rahoitusalalla. Ja sitten mitä tulee järjestelemättömiin saamisiin, tämä on edelleen hyvin relevantti aihe koko Euroopan pankkijärjestelmälle, vaikkakin NPLien suhteen on saatu paljon aikaan. Valvontaviranomaiset ovat tehneet hyvää työtä. Yli 60 prosenttia NPL-alennuksesta viime vuosien aikana on saavutettu vuonna 2017. Kuten tiedätte, teemme viimeisen arvioinnin maaliskuussa ja tässä tarkastelemme nimenomaan uusia järjestelemättömiä saamisia ja sidosryhmät ottivat tämän hyvin vastaan ja tämä yhdessä NPL-ohjeistuksen mukaan, joka pankeille toimitetaan, niin se mahdollistaa, että pankit voivat kiinnittää asiaan entistä enemmän huomiota ja pääsemään eroon järjestelemättömistä saamisista, erityisesti kun taloustilanne on hyvä. Ja tässä pitäisi ottaa käyttöön sääntömääräiset Ähm, äh, äh, tukijärjestelmät, jotka pitävät huolta siitä, että uudet lainat eivät ainakaan jää järjestelemättömiksi saamisiksi, ja miten voitaisiin varautua siihen, että NPLien määrä ei nouse. Siihen on monia vaihtoehtoja, ja näistä vaihtoehdoista olen mielelläni keskustelemassa teidän kanssanne tämän vuoden loppupuoliskolla. Ja nyt aloitan mielelläni keskustelun kaikista näistä aiheista colleagues intervention. The first speaker Kiitoksia ensimmäinen puhuja Esther de Lange. Much, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on kaksi kysymystä. Yksi koskee oikeastaan kahta kysymystä. Ensinnäkin ABLV-tapaus. Ja tiedän, että tämä ei ole virallinen osa teidän toimivaltuuttanne, mutta se on EU-ongelma liittyy rahanpesuun. Teettekö te työtä asian parissa, jotta pystytte vastaavissa tapauksissa toimimaan ehkä nopeammin tulevaisuudessa, jos ei, mitä parlamentti mahdollisesti voisi tehdä, jotta tämä tilanne muuttuu. Ja jos kysytte, minkälaisia indikaattoreita teidän mielestänne pitäisi tarkastella, esimerkiksi oletteko tietoinen, että luottolaitoksia on, joilla on paljon asiakkaita, jotka eivät ole EU-kansalaisia ainakaan, ja heillä on talletuksia näissä pankeissa. Tämä ei liity nyt satoihin tarkastuksiin ediskysymystä, mutta se seikka, että olisi paljon tällaisia talletuksia, jotka tulevat muualta kuin EUsta, niin esimerkiksi tämän pitäisi olla yksi sellainen tekijä, joka liittyy tähän riskipuoleen ediskäsittelyssä. Sitten järjestämättömät lainat, varmasti odotattekin tätä kysymystä ne tavallaan, koska otit tämän asian itse äsken esille tai lykkäsi sitä eteenpäin seuraavan kokoukseen, mutta yritän nyt kuitenkin saada teiltä jotakin, teistä jotakin irti, koska mitä tulee olemassa oleviin lainoihin, joista tulee sitten järjestämättömiä lainoja jonkun päivämäärän jälkeen, uskotteko te? Haluaisin ainakin tämän selvittää. Voimme puhua yksityiskohdista myöhemmin, mutta uskotteko te, kun tarkastellaan pankkisektoria tai instituutin teidän valvonnassanne, miten te näette tämän tilanteen, niin pitäisikö meidän käsitellä myös näitä lainoja, jotka komission ehdotuksen mukaan eivät kuulu tähän, mutta meidän pitäisi löytää keino käsitellä myös tämänhetkisen lainoja, jotta niistä sitten ei tule tietyn päivämäärän jälkeen järjestämättömiä. Jos teillä on hiukan kuvaa siitä, miten tässä toimittaisiin, kiinnostaisi kovasti, mutta ensimmäinen kysymykseni oli kaikkein tärkein. Kiitos. Uh, Kiitos näistä kysymyksistä. Ensinnäkin ABLV-tapaus ja sen tilanne. Ja mahdollisuus puuttua tilanteeseen nopeammin. Uskon, että uusi direktiivi, joka pyrkii torjumaan rahanpesua, on tehokas, mutta kaikkialla ei ole selvää se, että kansalliset viranomaiset, jotka vastaavat rahanpesun vastaisista toimista, voisivat äh, meidän kanssamme jakaa niillä olevaa tietoa. Ja näin me voisimme toimia puolestamme nopeammin tämän tyyppisissä tilanteissa. Mahdollisuus vaihtaa luottamuksellista tietoa on aihe, jota haluamme parantaa tässä uudessa direktiivissä joka puuttuu rahanpesuun ja sen torjuntaan. Olisi parempi, jos kyse olisi asetuksesta eikä direktiivistä, koska direktiivi sitten toteutetaan eri tavoilla eri jäsenvaltioissa. Emme ole täysin varmoja siitä, että täysin päästään tavoitteisiin. Olemmeko tietoisia sellaista pankeista, joissa huomattava osuus toiminnasta toteutuu EUn ulkopuolisten talletusten kautta. Kyllä, olemme perehtyneet valvomiemme pankkien liiketoimintamalleihin Latviassa aivan erityisesti, niin kuin mainitsitte. Viranomaiset ovat tehneet työtä esimerkiksi valtiovarain ministeriössä on tehty työtä, viranomaiset, rahanpesun vastaisesta työstä vastaavat viranomaiset ovat tehneet työtä ja on selvitetty sitä, millä tuolla tilanne on. Ja huomattavasti on voitu vähentää näiden talletusten osuutta. Työ menee siis oikeaan suuntaan. Tästä huolimatta me emme vastaa suoraan rahanpesun torjunnasta. Meille vain kansalliset viranomaiset toimittavat tietoa. Olemme mukana tiedon vaihdossa, mutta välttämättä tietoa ei aina suoraan toimiteta meille. Liikesalaisuudet voivat olla myös tässä esteenä. Me olemme kuitenkin valppaina ja yritämme vakuuttaa kollegat silloin, kun emme ole suoraan vastuussa. Että on tärkeää saada tiedot käyttöön ja mm, saada liikettä aikaiseksi silloin, kun näiden pankkien suhteen on epäilyksiä. Ei nyt välttämättä suorastaan siitä, että nämä pankit itse olisivat mukana rahanpesussa, mutta jos sisäinen valvonta ei ole riittävän tehokasta, niin että jää jonkinlainen epäilys siitä, että kyseisiä omaisuuseriä voidaan käyttää rahanpesuun. Pankeilla on siis velvoite toimia riittävän hyvin, jotta pankkia ei voida käyttää rahanpesuun. Luonnollisesti työsarkaa on vielä paljonkin, jotta voimme varmistaa sen, että olisimme paremmassa tilanteessa Euroopassa näissä kysymyksissä. No sitten järjestelemättömien luottojen määrä. Ensin korostaisin sitä, että jo tekemämme työ – kantaa hedelmää. Käynnistimme työn 2014, silloin yksi, lähes yksi biljoona järjestelemättömiä saamisia oli ja 2017 lopussa 670 miljardia. Toki tämä määrä on vieläkin liian suuri, mutta kun alentumis, tai lähtökohta oli yksi biljoona, niin saavutus on varsin hyvä. Keskimääräinen on 4,9 prosenttia ja alun perin luku oli yli seitsemässä. Luonnollisesti keskittymistä on tiettyihin pankkeihin ja pankkijärjestelmiin ja siellä tilanne on monimutkaisempi. Me katsomme, että tietyssä vaiheessa näitä virtoja on käsiteltävä yhtäläisesti. On vaikea perustella sitä, että samanlaisia tilanteita käsitellään eri tavalla – riippuen siitä, milloin nämä lainat on myönnetty. Meidän on kuitenkin löydettävä oikea tapa olla sekä realistinen että kunnianhimoinen samanaikaisesti. Jos ongelma on pienehkö tai kohtuullinen, niin silloin luonnollisesti tarvitaan kunnianhimoa, mutta myös realismia. Olen vakuuttunut siitä, että voimme löytää jonkinlaisen viestintäkeinon sen suhteen, että kerromme mihin aiomme edetä. Haluamme tehdä pankeille tämän aivan selväksi. Etenemme tapauskohtaisesti. Tämä on varsin todennäköistä, mutta jonkinlainen varautumisjärjestely tai turvajärjestely on oltava, jotta toimimme realistisesti, mutta kuitenkin kunnianhimoisesti. Kiitoksia, Pervans Peres. Kiitos, kiitos kaikista näistä selvennyksistä. Haluaisin palata tähän ABLV-tapaukseen, koska useinhan tästä on jo puhuttukin siitä lähtien, kun amerikkalaiset sitten paljastivat tämän karmeuden laajuuden. Te yhdessä keskuspankin kanssa olette tehneet paljon työtä MBRDn parantamiseksi. Tästä on jo saatu hyviä tuloksia, paljon on vielä tehtävää. Ehkä pitäisi sitten perustaa jonkinlainen virasto, jonka avulla voitaisiin kansallisia viranomaisia tukea vastaisissa toimissa, että voitaisiin tehdä verkostona töitä ja siten se olisi tehokkaampaa. Usein on tietysti puhuttu siitä juuri, että millä tasolla vastainen toiminta eri jäsenmaissa on. Olisiko tähän jotain skarpausta tulossa. Tämä tietysti menee teidän mandaattinne yli, mutta tämä on kuitenkin sivua sitä, joten ehkä voisitte ottaa kantaa tähän, että miten näette mahdollisuuksia edetä tällä alalla, että rahanpesuverkosto jonkinlainen perustettaisiin Eurooppaan, jotta toiminta olisi tehokkaampaa. Ja sitten vielä pankkijärjestelmän hallintotapa. Siitä esittäisin toisen kysymyksen teidän alallanne ja muillakin aloilla tietysti. Ei perussopimusten tasolla eikä lainsäädännön tasollakaan määritellä sitä, minkälainen tulisi olla pankkien hallinnon rakenne. Ja, ja lainsäädäntö, jota me täällä laadimme, jos ei se nyt suoraan ota kantaa myrkyllisiin rakenteisiin, niin tässä juuri kehotetaan tällaiseen erilaisuuteen. Ja tietysti pankit ovat usein tällaisia osuuspankkeja tai keski, monenkeskisiä pankkeja, niin miten tähän voitaisiin reagoida eurooppalaisen lainsäädännön tasolla? Onhan nähty tämä pankkivalvontaviranomaisen ja, ja sitten myös YMVn yhteydessä, että jonkinlainen ohjausjärjestelmä voitaisiin ottaa käyttöön ja että sitten jos tällaista yhteistä järjestelmää ei ole, niin se, voisi, se voi sitten johtaa huonoihin seurauksiin, jos ajatellaan, että otetaan tällainen valvontajärjestelmä esimerkiksi suuriin osuuspankkikeskittymiin tai sitten tällaisiin monenkeskisiin pankkeihin, niin miten voidaan sitten valvoa YMVn pohjalta tätä. Kyllä minä, minä olen sitä mieltä, että tähän pitäisi tehdä jotain. Totta kai tällainen yhtenäinen guvernanssimalli helpottaa työtänne, mutta se ei välttämättä sovi kaiken tyyppisille pankeille. Eli onko tämä nyt EU-lainsäädännön tavoite vai onko se teidän oman toimintanne tavoite, että tällaista voitaisiin harkita? Tämä on kysymykseni. Understood by, uh, by... Tämä on englanniksi, jotta useammat ymmärtävät. Ensin mitä tulee rahanpesun vastaiseen lainsäädäntöön ja sen muotoon, niin mielestäni on fakta, Mainitsitte itse tässä Latvian. Latvia on pieni maa. Se on pieni valvontaviranomainen ja sillä on kuitenkin myös rahanpesun vastaiset toimivaltuudet. Henkilöstön määrä on rajallinen. naapurimaa on iso, mutta globalisaatio aiheuttaa sen, että riskit tunkevat joka paikkaan. Ja mielestäni meidän pitäisi Euroopassa tehdä tällainen arkaluontoinen asia todellakin yhdessä. Siis vähän niin kuin yvm kaltainen äh, organismi, jossa on instituutio keskiössä, Bryssel, Frankfurt tai joku muu maa, mikä tahansa. Ja sitten on kansalliset viranomaiset, jotka tekevät yhteistyötä, jakavat kokemusta tietoja, tekevät rajat ylittäviä yhteisiä tarkistuksia. Tästä minun mielestäni olisi hyötyä varmasti. Tähän liittyy myös vahva sääntely. En nyt puhu direkt, puhun asetuksista. Direktiiveihän muutetaan kansallisen lainsäädäntöön 19 eri tavalla. Se ei aina ole paras keino. Minä pahoittelenkin että saamme jälleen uuden direktiivin, mutta ei uutta asetusta. Tätä asetustahan voisi suoraan soveltaa samalla tavalla kaikkialla EU-ssa. Olen varma, että päädymme kyllä tähän, koska ongelmat eivät ole mihinkään hävinneet. Tulee olemaan vastaavia kriisejä jatkossakin, minun mielestäni ainakin. Asetus olisi tässä paras ratkaisu. Mitä tulee pankkien rakenteiden hallinnointiin. Ensinnä haluan sanoa, että emme puhuisi nyt monimuotoisuuden häviämisestä, vaan lainsäädännön, sopivan lainsäädännön ansiosta ju- juridiset puitteet, eh, toiseen direktiivin siis minimaalinen harmonisaatio, mutta kuitenkin to- täytäntöön pannaan 19 eri tavalla – tätäkin direktiiviä. Monimuotoisuus on todellakin pelin nimi tässä, mutta ei ole kyse tästä myönteistä diversiteetistä, jota odotamme kuitenkin johtokunnalta itseltään. Mitä tulee sitten nyt se hallintoon, pörssin listatut pankit, osakeosuuspankit ja niin edelleen. Olen varsin hämmästynyt siitä, mitä te sanoitte että pankit ja mitä pankit itse kertovat, koska ei näin ole ollenkaan. Me pidämme kyllä täälläkin monimuotoisuutta. Me haluaisimme kaikenlaisia pankkeja, pieniä, keskikokoisia, isoja pankkeja. Olen aivan vakuuttunut siitä, että pankkiviranomaisen ohjeistus säännöstä, mitä toteutamme YVMssä, mahdollistaa todellakin tämän. Olen saanut joukon kansallisen pankkijärjestöjen yhteyksiä. Erityyppisistä pankeista on tullut yhteydenottoja ja heille tämä kokoukset tunnustetaan, että kyllä tämä toimii. He eivät ole ymmärtäneet kaikkia mahdollisuuksia, joita teksti tarjoaa riippuen siitä, miten on pantu avoimella mielellä vaiko ei. Tämäkin aiheuttaa eroja aina tilanteissa. Joten tähän mennessä en ole tietoinen mistään todellisista käytännön ongelmista missään. Silloin kun pyydetään suurempaa riippumattomuutta tai kuinka paljon tunteellisi käytössä työn tehtävän tekemiseen, kun on kyse suuresta maissa nimityksestä. Siis niin, jos teillä on esimerkki, niin kyllä mielelläni keskustelen sitä teidän kanssanne ja yritän sitten löytää ratkaisua. Olen melko varma, että kyllä ratkaisu aina löytyy. Ei ole mitään sellaista tapausta ollut, että ei olisi löytynyt. Ähm. Kiitoksia ECR-stä. Gabeson. Gal- Galves Jampon. Eh, grazie, signor Presidente. Eh, eh, bonjour, Madame Nui. Toujours. Hyvää päivää, rouva Nui. Aina on mukava tavata teitä. Olette nyt täällä puhelijaiden meppien edessä kuultavana. Minä tulen espanjalaisesta vaalipiiristä, mutta tästä huolimatta käytän ranskan kieltä ja voin kommunikoida teidän kanssanne suoraan. Englanti ei jonkun kuukauden kuluttua ole enää yhteisövirallinen kieli, eli käytänpä sitten ranskaa. No niin, kolme kysymystä teille. Puhun ranskaksi, koska ajattelen tässä Bank Popularia ja puhun nyt eurooppalaisena parlamentin jäsenenä. Kyse on Banco Popularin vuosipäivästä. Meidän tulisi nyt ottaa oppia ja haluaisin kysyä teiltä seuraavaa. Ettekö katso, että rahoitusjärjestelmä, luototusjärjestelmä ilman jonkinlaista viime kätistä lainaajaa ei ole elinkelpoinen? Ja sitten se, että että että pankki ei voi toimia ympäri vuorokauden myös yö, yölläkin. Eikö sitten tarvittaisi likvidiä mm, maksuvalmiutta, jos tällainen ongelma tulee yön ylitse eteen silloin, kun varat vuotavat? Latvian tapaus. Te toimitte tavalliseen tapaan, hoidatte asiaa ja pidätte meitä ajan tasalla, mutta on aika lailla ikävää tietää, että, että amerikkalaiset ovat tässä ikään kuin sitten mm, tilanteen herroja. Meillä ei ole uskottavaa yhteistä valuuttaa, jos me emme saa lisää Eurooppaa. Meillä on kansallisia valvontaviranomaisia ja valvontakäyntejä, mutta tämähän on osoittautunut katastrofiksi. Eli me haluamme euron, joka ei romahda, joka pysyy pystyssä ja haluamme säilyttää luottamuksen. Ilman tätä meillä ei ole juurikaan mitään kourentuntuvaa. Ja sitten otatte huomioon Deutsche Bankin, Societe ja Generalin syvälliset analyysit. Teillä oli kaksi minuuttia puheaikaa, olette käyttänyt jo kolme. No oikein hyvä, mutta mikä takaa siis sen, että kolmannen tason toimijat toimivat samalla tavalla kuin muillakin tasoilla, vaan, vaan toteatteko, että kategoriassa sitten mennään alaspäin? jotta me voisimme uskoa paremmin näihin stressitesteihin. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos. Vastaan teille ranskaksi, koska käytitte äidinkieltäni. Ja kun puhutte parlamentin jäsenille, niin tässähän yleensä minä puhun, puhun valvontaviranomaisille. Niin tämä Banco Popular, tästähän on vuosi. Ja pitäisikö ottaa käyttöön jonkinlainen viime käden lainaaja, joka tulisi pelastamaan tämän pankin? Ja sanoisin, että on olemassa lainsäädäntöpuitteista, josta on päätetty, josta tässä parlamentissa on päätetty, jonka tarkoitus oli päättää tämä bailout-järjestelmä että otettaisiin käyttöön kriisiratkaisumekanismi, jonka avulla sitten sijoittajat voisivat jakaa nämä tappiot, jotka olivat aikaisemmin hyötyneet pankin toiminnasta, saaneet osinkoja ja niin edelleen. No, tällä tasolla keskustelua on käyty ja se on ratkaistu tämä kysymys. Ja minusta tämä on ratkaistu hyvällä tavalla, koska on useissa maissa nähty, kuinka pankkeja on pelastettu isolla rahalla ja se on sellainen juttu, jota emme halua enää toistaa. Ja mitä tulee sitten siihen äh, Maltaan ja Latviaan, että amerikkalaiset ovat tässä olleet jonkinlaisia ongelman aloittajia, no ongelman käynnistäjiä. No, se tietysti nolostuttaa eurooppalaisia ja minäkin eh, tätä harmittelen. Ja täytyy sanoa, että kyllä kansalaiset ovat eurooppalaisen pankkivalvontaviranomaisen puolesta, jotta tällainen rahanpesu saadaan kuriin ja että, että pääoma ei pakene. Ja sitten mitä tulee tämän kolmostason omaisuuserät, miten ne arvotetaan tässä mallissa, ja nämä markkinaoperaatiot, totta kai me valvomme näitä kaikkia asioita hyvin tarkkaan ja me näemme nämä arvottamiset, jo, jo, joilla tämä, nämä omaisuuserät on tehty. Totta kai me liki jokaisessa eh, tarkistuksessa ta- tarkastamme nämä omaisuuserien arvottamiset ja me, me haluamme tarkastaa myös sen mallin toimivuuden, joka näitä arvottamisia tuottaa. Ja me kontrolloimme näitä asioita ihan, ihan selkeästi jokaisen valvontakäynnin yhteydessä ja tämä on hyvin keskeinen osa pilari kakkosta ja keskeinen osa sitä toimintaa, jos vaaditaan lisäpääomia, lisää likviditeettiä, parempaa hallintoa ja niin edelleen. Mitä tulee näihin isoihin pankkeihin, kaikista isoimpiin, tämä tällainen G-SIPS-pankki, niin tässähän pitää käyttää tiettyjä kriteereitä ottaen huomioon tämän pankin suuruuden ja toiminnan monimutkaisuuden. Ja se on myös sellainen elementti, joka vaatii äh, monimutkaisempaa järjestelmää. Sen takia sitten tässä vaaditaan myös korkeampaa pääomatasoa. Ja sitten tämäkin on meidän valvontamme puitteissa tapahtuvaa toimintaa ja me kyllä Äh, kiinnitämme huomiota jokaiseen yksityiskohtaan. Ja sitten on vielä toinen juttu, joka on Baselin komitean suositus, että, että tarkistettaisiin näitä markkinatoimintoja. Ja on ikävä huomata, että tällä hetkellä eurooppalaisessa keskustelussa tätä pidetään vähän tällaisena ylimääräisenä tietona, jota valvojat vaativat. Minusta pitää tämäkin suositus, Baselin komitean suositus saattaa täysimääräisesti täytäntöön, koska tämä vahvistaa valvontaa ja se myös vahvistaa sitten omaisuuserien hyvää tasoa ja oman pääoman riittävyyden varmistamista. Kiitos. Thank you. Uh, thank you. Kiitos sitten edustaja Giggle. Welcome back. Um, I Tervetuloa takaisin. Haluaisin jälleen ottaa esille rahoitusrikokset pankkiunionin yhteydessä ja haluaisin pyytää teitä käsittelemään hiukan tarkemmin, mikäli se nyt teillä on mahdollista täällä, mitä olette tehneet sen jälkeen, kun viimeksi kokoustimme ja haluaisin, tämä oli siis ensimmäinen kysymykseni, ja sitten toinen asia, haluaisin tietää, mitä te teitte pilatuspankin lisäksi. Malta tietenkään ette voi kommentoida yksittäisiä tapauksia sen enempää kuin miten, mitä muuten julkisuudessa tiedetään, mutta tiedämme, että on toinenkin pankki, satapankki, jo kohtaan on esitetty konkreettisia eh, syytöksiä. Se on huijannut kuluttajia, se tiedetään, ja me haluaisimme, niin Maltahan on pieni maa, 28 pankkia. Sen jälkeen kun oli näitä isoja ongelmia Nemea pankin kanssa, Pilatuksen kanssa ja nyt sitten Santa pankin kanssa, onko koskaan pohdittu, että tarkastettaisiin siellä koko pankkisektori, kun se, siitä on tällainen riski rahoitusmarkkinoille. Well, uh, Kiitoksia kysymyksestä. Rahanpesun vastainen toiminta ei ole osa virallista toimivaltuutta, niin olen tehnyt työtä kollegojeni kanssa Latviassa, Maltalla, jotta varmistaisimme sen, että he täysin ymmärtävät vastuunsa näissä kysymyksissä. Tähän saattaa liittyä maineriski, joka kohdistuu yhteisen valvontamekanismiin. Nämä ovat pieniä maita, jos ne tarvitsevat apua. Heidän pitää tietysti vaan pyytää sitä, niin saavat kyllä apua mielellään. Tarjotaan apua kyllä, mutta tämä on oikeastaan kaikki, mitä pystyn tässä asiassa tekemään, koska ensinnäkin suurin osa näistä pankeista, ei ABLV, mutta suurin osa pankeista – on pieniä pankkeja, ne ovat vähemmän merkittäviä rahoituslaitoksia, joita emme valvo itse. Silloinkin kun valvomme pankkeja, niin on aika hankala ryhtyä vakavaraisuustoimiin. Ensinnäkin mikä tahansa todellinen väliintulo, joka riittyy rahanpesuun vastaisen toimintaan, sen pitäisi perustua näyttöön, jota todisteisiin, jota on saatu kansallisista vastuuviranomaisilta, jotka ovat vastuussa rahanpesuun vastaisesta toiminnasta. Suurin osa näistä pankeista on tarpeeksi fiksuja, eivätkä kiinnitäkään valvojen huomiota itseensä. Yleensä ovat aika hyvin pääomitettuja, ne ovat maksuvalmiita ja jos pisteyttää näitä maita, niin nehän saavat ihan parhaat pisteet kaikista pankeista, josta me tehdään tällainen koneellisesti tämä arviointi. Joten mitä sitten tässä jää jäljelle meille tehtäväksi? Niin, voidaan käyttää pilarin kaksi tätä REP-prosessia, vakavaraisuusvalvontaprosessia ja pohtia, perustuuko liiketoimintamalli liikaa ulkomaalaisiin asiakkaisiin, ehkä valvontaa ei ole tarpeeksi hyvällä tolalla, mitä tulee pankin riskeihin, voimme pyytää hiukan enemmän pilari kakkosen osalta, mutta ei nyt niin kovin paljon enempää, koska pilari kaksikin on vain pieni lisäys siihen, mitä, mitä saadaan ykköstason tasolta. Sitten kansallinen, täytyy myös pohtia, mitä kansallinen laki sallii. On sellaisia maita, missä ihmiset, joita ei pidettäisi sopivina ja luotettavina, niin heitä ei voida heittää yli laidan. Esimerkiksi aivan, ennen kuin vasta viho viimeinen tuomioistuin tässä maassa on todennut, että he eivät ole sopivia. Ei riitä, jos on pari kertaa tuomittu. Vieläkin on mahdollisuuksia selviytyä. Muun osalta niin voimme peruuttaa sopimuksesta, tämä on tämä viimeinen rangaistus, mutta vain tiedon pohjalta, jota olemme saaneet kansallista vastaisilta viranomaisilta. Meillä ei ole hyviä välintä tässä asiassa. jo, joskus tämä toimii, joskus ei. Thank you. Um, Matt Carthy. Edustaja McCarthy. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin palata järjestelmättömiin saamisiin, aivan erityisesti niihin toimiin, joita, joihin olette ryhtyneet vastauksena minun kirjalliseen kysymykseeni. Haluaisin käyttää myös tilaisuutta hyväksi ja äh, pyytää teitä pohtimaan Irlannin parlamentin rahoitusvaliokunnan antamia vastauksia Aivan erityisesti kyse on siis järjestelemättömistä luotoista ja siitä, miten pankit Irlannissa mahdollisesti esittävät väärin teidän kommenttianne. EKPn suuntaviivat sellaisena, kun niitä noudatetaan esimerkiksi kiinteistöluottoihin. Ja te olette todennut, että EKP ei ole esittänyt minkälaisia prioriteetteja siitä, miten pankit vähentävät järjestelmättömiä luottojaan ja että halutaan varmistaa, että nämä tuotteet on suunniteltu sillä tavalla, että ne todella varmistavat sen, että luotto luokitellaan järjestetyksi sääntöjen mukaiseksi. Ja sitten ne tuotteet, joita ei voida sääntöjen mukaisena pitää ja se suunnittelu, jota nyt käytetään, nyt ilmeisesti ryhdytään joukkokirjaa lainoja myymään, jotta voidaan rahoittaa nämä luotot. Haluaisin kysyä teiltä, mikä on teidän näkemyksenne tällaisen vaihtoehdon toteutettavuudesta ja mahdollisista vaaroista, joita liittyy asuntovelallisille ja laajemminkin koko taloudelle? näettekö, että EKP ottaisi lisää tehtäviä eh, lähitulevaisuudessa, kun ajatellaan näitä lainsäädäntötarkistuksia jatkossa, ennen kaikkea kun kyse on valvontaviranomaisten tehtävistä? Much. Uh, well, yes, I know that... Kiitos. Niin. Minulle tarjottiin mahdollisuutta lähteä Irlantiin ja puhua sen valvontaviranomaisen parissa. Ja tämä pyyntö tuli varsin myöhään ja nuo päivät eivät sopineet. Minulle yhtenä päivänä olin Kreikassa, ehkä tämä oli toukokuun puolivälissä, jos muistan oikein. No joka tapauksessa minulle nämä päivät eivät sopineet, koska ensimmäisenä päivänä olin Kreikassa ja toisena päivänä olin rekrytointipaneelissa ja näitä oli hyvin vaikeaa muuttaa. Ja huomasin kyllä, että Irlannin valvontaviranomainen tai Irlannin valvontaviranomaisjäsen oli, oli mm, hyvin valmistautunut selvittämään tätä tilannetta ja valvontajärjestelmää. Totta kai me täysin hyväksymme tavan, jolla tätä vakavaraisuusvalvontaa tehdään. Tässähän noudatetaan pankkivalvontaviranomaisen ohjeistuksia ja suosituksia. Ja minun panokseni tähän koko asiaan on ollut ihan minimaalinen. Haluaisin muistuttaa vielä siitä, että ensiksi en voi ottaa käyttöön uusia sääntöjä kuluttajan suojan vahvistamiseksi, koska minulla ei ole mitään juridista pätevyyttä tai kompetenssia tähän valvontaviranomainen on toinen puoli tai toinen toimijaosapuoli Irlannin keskuspankissa ja se on vastuussa kuluttajan suojasta. Me emme myöskään erityisesti suosittele sitä, että järjestelmättömiä saamisia myytäisiin. Niiden kohteluun on useita eri tapoja ja kaikki tavat tulisi tarkistaa ja miettiä mikä kohtelusta sopii parhaiten järjestelemättömiin saamisiin. Ja nämäkin ovat keskenään erilaisia riippuen siitä, onko lainanottaja vaikkapa suuryhtiö tai pk-yritys. Ja sitten nämä jaetut kiinteistöluotot, jotka äh, käsittääkseni luotiin juuri Irlannissa, jonka, joka on herättänyt kiinnostusta myös muissa maissa – että olisiko tämä yksi tapa reagoida järjestelemättömiin saamisiin. Toisin sanoen, että olisi ikään kuin kaksi mittatikkua tälle järjestelemättömälle saamiselle. Ensiksi se, että katsotaan, mitä kotitaloudet voivat maksaa takaisin, vaikkapa 20, 50 prosenttia, 60, mitä vaan, jopa 90 tästä lainasta. Eli idea on tässä juuri se, että Ensimmäinen osa on se, mikä on se, jonka asiakas pystyy maksamaan takaisin. Ja tähän sitten kohdistuu vakuus, joka sitten liitetään koko lainaan ja se on, katsotaan sitten järjestetyksi ja se ei ole järjestelemätön. Ja sitten jos on tällainen kahtia jaettu kiinteistöluotto, niin silloin tämä toinen osa lainasta sitten kirjataan pois pankin toimesta tai sitten se raukeaa sillä hetkellä, kun ensimmäinen osa on kokonaan maksettu tai jotenkin näin. Eli tämä on ehkä ihan hyvä tapa reagoida näihin järjestelemättömiin saamisiin. Ja näistä voidaan oppia. Tästä voidaan oppia se, että pankkien täytyy olla varovaisia, kun antavat lainoja kotitalouksille. Pankkien pitäisi varmistua siitä, että kotitalouksilla on maksukykyä, että lainat voidaan maksaa takaisin, koska jos ne eivät maksa niitä takaisin, niin he vain köy, ne vain köyhtyvät. Kotitaloudet jäävät puille paljalle, jos eivät pysty maksamaan luottoja, aivan kuten, kuten Yhdysvaltain asuntoluottokriisissä kävi. Kiitos. Hiljan tehtyn, tehdyn tutkimuksen mukaisesti, sehän tehtiin tälle valiokunnalle ja on juuri tullut pöydillemme. Siinä todetaan, että toisen ja kolmannen tason toimet äh, niissä pankeissa, joita yhteinen valvontamekanismi valvoo, on 4-5 miljardia ja kolmannella tasolla 1,1 miljardia suurelta osin nämä keskittyvät ranskalaisiin ja saksalaisiin pankkeihin. Tämän vuoden stressitestit ensimmäistä kertaa esittävät arvion myös näistä omaisuuseristä. Ja niitä on kuitenkin hyvin vaikea arvioida, koska ne ovat äh, epälikvidejä omaisuuseriä. Ja ne voisivat aiheuttaa järjestelmäriskin vaaran. Tässä tutkimuksessa on arvioitu myös näitä sisäisiä malleja, joita isot pankit käyttävät silloin, kun arvioivat näitä omaisuuseriä, näitä saamisia. Ja nämä mallit ovat hyvin läpinäkymättömiä ja monimutkaisia. Miten te vastaisitte, kun nyt on ikään kuin kyseenalaistettu se metodologia, jota valvontamekanismissa käytetään, kun kyse on näistä välineistä. Ja millä tavalla te suhtaudutte näiden sisäisten mallien heikkouksiin? Teettekö riippumattomia lisäarvioita, joilla arvioitte näiden sisäisten mallien mm, toimivuutta? Kiitos. Thank you uh, for your questions. Kiitos kysymyksestä toteaisin ensiksi sen, että tämä tason kolme tai jopa tason kaksi omaisuuserät, ne pitää molemmat kattaa. Ja nyt useimmiten kriisin jälkeen nämä ovat sellaisia rahoitustuotteita, joita suuryhtiöt käyttävät, eivätkä ne ole mitään myrkyllisiä omaisuuseriä tai, tai järjestelemättömiä luottoja, joita emme halua pankkien käyttävän, jos pankkivalvontaviranomaiset haluaisivat sanoa, että tällaisia tuotteita ei saa enää käyttää, niin ne voitaisiin sitten kieltää, mutta se olisi tässä tapauksessa huono idea, koska tämän tyyppiset rahoitustuotteet ovat myös hyviä. Niitä tarvitaan rahoitukseen talouksissa ja ne keskittyvät suuriin pankkeihin, se on totta, mitä tulee näin isoihin luottoihin, mutta joskus me olemme yllättyneitä nähdessämme, että myös keskisuuret pankit, niin niilläkin on aika iso osa näistä. Ja me valvomme tietysti niitäkin tältä osin varmistaaksemme, että riskin hallinta työkalut ovat olemassa, joilla voidaan harjoittaa näin monimutkaista liiketoimintaa. Ja tämä on osa niitä stressitestejä, joita tehdään. Ja me emme ole siis vastuussa stressitestien ähm, rakenteesta. Senhän hoitaa järjestelmäriskikomitea, josta sitten äänestetään pankkivalvontaviranomaisessa ja mehän emme äänestä näistä stressitesteistä. Me hyväksymme stressitestit sellaisena, kun ne tulevat hyväksyttyinä ja me, me sitten kyselemme näitä kysymyksiä ohjeiden mukaan, eikä meillä ole tässä mitään eturistiriitaa. Ja mitä tulee näiden omaisuuserien arvottamiseen ja miten voidaan arvioida mallien laadukkuutta. Meillä on kyllä ihmisiä, jotka osaavat näitä tehdä. Äh, ei kovin montaa, mutta kyllä meillä on tähän pystyviä työntekijöitä ja me olemme paljon vahvempia yhdessä kuin YVM yksinään. Ja me olemme, tai meillä on mahdollisuus myös tehdä rajat ylittäviä paikan päällä tapahtuvia pankkitarkastuksia. Eli äh, tason kaksi ja kolme omaisuuserät kuuluvat kyllä tähän äh, paikan päällä tapahtuvan valvonnan piiriin, eli valvojat tulevat sitten toisista maista, jolloin minkäänlaista eturistiriitaa ei synny ja että asiat varmasti tarkistetaan huolellisesti. Ja lopettaisin vielä sanomalla sen, että jos haluatte, että me olisimme vielä aktiivisempia ja että meillä olisi vielä parempi valvontamekanismi, jolla voidaan valvoa pankkien kaupankäyntiä, niin Baselin komiteasta on tulossa lainsäädäntöpaketti ja se pitää vaan panna täytäntöön ja hyväksyä sitten. Ja me kyllä huolehdimme, että sitä käytetään sitten asianmukaisesti osana valvontaa. Barbara Kappel. Kiitoksia Barbara Kappel. Danke. Danke, Herr Kiitos herra puheenjohtaja. Niin, kiitos herra puheenjohtaja. Kiitos, että Olette täällä taas, Rouva Noji, ja haluaisin ottaa esille yhden asian, jonka toitte esille esityksenne alussa, juuri nämä stressitestit 2018 ja erityisesti kreikkalaiset stressitestit, jotka, ja niiden tuloksethan ehitettiin jo kesäkuussa. Muut stressitestitulokset tulokset tulevat sitten vasta vuoden lopussa. Näistähän puhuitte. No nämä tulokset eivät kyllä olleet kovin tyydyttäviä, nimittäin tässähän nyt on 9 prosentin arvonalennus keskimäärin ja sitten 15,5 miljardia euroa yleensä alenee pääoma. Ja ja sitten Pirauspankki oli huonoin, no, noin 14,5 prosenttia myös Pirauspankki. Silläkin pääomapuskurit olivat vähentyneet huomattavasti menneenä vuonna. Ja kreikkalainen pankkijärjestelmä on osoittanut olevan häiriönsietokykyinen ja se ei tarvitse enää lisärahoitusta. Ja sitten nämä NPL, siinä 40 prosenttia on näitä, ja paljon enemmän kuin Italiassa, jossa 11 prosenttia luotoista on näitä järjestelemättömiä. Miten näette nyt kreikkalaisten pankkien tilanteen stressitestitulosten jälkeen? Ja sitten vielä kysymys. Pireuspankin tytäryhtiö Bulgariassa on yksityistetty ja tässä tietysti Pitäisi ottaa tämäkin huomioon. Postpankki ja Europankki, nekin ovat systeemirelevantteja tässä yhteydessä. Postipankki Bulgariassa ja Pireuspankki Bulgariassa, ne yhdessä muodostavat Bulgarian toiseksi suurimman pankin. Ja onko tässä nyt otettava huomioon se, että nämä ovat kreikkalaisten pankkien tytäryhtiöitä ja voisiko tämä johtaa siihen, että systeeminen riski leviäisi Kreikasta myös Bulgariaan ja tarkoittaako tämä sitä, että kreikkalaisten pankkien ulkomaisia toimintoja pitäisi rajoittaa menneiden kokemusten perusteella? Kiitos. Thank you for, your question. Well, uh, I... Kiitän tästä kysymyksestä. Niin, äh, ymmärsin ehkä väärin, mutta tunnutte ajattelemaan, että joku 9 prosenttinen vähennys ydinpääomassa pahimmassa tapauksessa Pireuspankille ja kreikkalaisille pankeille ei ollut hyvä asia. Minä kyllä sanoisin, että Kreikan pankit pärjäsivät aika hyvin äh, stressitestien kohdalla. Niillä on paljon y- se, että tee yksi pääomaa, ydinpääomaa, ja koska niillä on paljon järjestämättömiä lainoja myös, niin niiden pääoma tästä vähenee, mutta ei siinä määrin kuitenkin, että pääomittamista tarvittiin johtuen stressitestin tuloksista. Minä henkilökohtaisesti näen tämän kyllä onnistumisena, enkä minään ongelmana. Nyt kuitenkin me seuraamme tilannetta, järjestämättömiä lainoja, minkälaisia varauksia tarvitaan – ja tietenkin Kreikan, tietenkään Kreikan pankit eivät ole vielä siinä pisteessä, missä haluaisimme niiden olevan, mutta tämä työ etenee. Ja mielestäni Kreikan pankkien ponnistelu, hallituksen toiminta, valvojien toiminta siellä alkaa tuottaa tulosta. Joten mielestäni tämä on kyllä rohkaisevaa kehitystä ja rohkaiseva tulos stressitesteistä Kreikan pankkien kohdalla. Olin vähän tämän jälkeen siellä vierailulla ja se nähtiinkin todellakin rohkaisuna, jotta jatkossakin pyrittiin parantamaan pankkien tilannetta ja järjestämättömät lainat ovat kysymys, joita jatkuvasti pyritään vähentämään. Sitten tämä kysymys, jonka otitte esille en kommentoi yksittäisiä pankkeja ollenkaan. Kommentoin kyllä stressitestejä, koska siitä saatoin puhua. Cello. Kiitoksia, Cello. Kiitos, aivan nopeasti. Muutama kysymys. Jos emme ota huomioon järjestelmättömiä luottoja, niin minkälaisia muita riskitekijöitä te näette eurooppalaisella pankkisektorilla? Katsotteko, että pankkiunionin loppuun saattaminen on hyvä ratkaisu? Ja toinen kysymys. Jotkut pankit, ei suinkaan kaikit, Italiassa kuitenkin kaikki, myös pienemmät pankit, käyttävät EFRS-järjestelmää. Kuitenkin Euroopan laajuinen tilanne on kovin erilainen. Jotkut käyttävät sitä, jotkut taas ei. Johtaako tämä siihen, että tilanne olisi kuitenkin tasa-arvoinen kaikkien välillä? Saksan talousarviolaitos on alentanut ennusteitaan 2,8 prosentin kasvuvauhdiksi. Ja talous on kehittynyt heikommin kuin odotettiin ja vaarat ovat moninkertaistuneet. Miten tämä vaikuttaa sitten Saksan pankkisektoriin? Ja vielä viimeinen kysymys. Te haluatte vakuuttaa Euroopan parlamentille, että että mandaattinen aikana ette joudu työstämään ranskalaisia pankkeja näissä ongelmissa. With the last question. No, voin aloittaa viimeisestä kysymyksestä. Minä en tee työtä ah ranskalaisten pankkien parissa. Ammattieettiset säännöt kieltävät tämän. EKPn ammattieettiset säännöt kieltävät tämän ihan selkeäsanaisesti ja tämä on ihan selvää, että minä en ranskalaisten pankkien kanssa tee töitä. Ja minun ikäni on myös niin korkea, että voi minun tämänhetkisen pestin jälkeen ehkä oikein katsoa uusia työpaikkojakaan. Ehkä minä keskityn sitten isoäityyteen tämän pestini jälkeen. No, joka tapauksessa tämän sanottu, niin en kyllä tiedä mitä muutakaan minä nyt tekisin. Olen aika aktiivinen ihminen, eli ehkä minä tein jotain ihan muuta sen rinnalla, kun äh, hoidan lapsen lapsiani. No niin. Mutta en siis tee töitä sitten ranskalaisissa pankeissa, se on selvää. No, äh, sitten mitä tulee myös muihin näihin YVM-pankkeihin, niin eihän, eihän sielläkään voi tehdä töitä. Ja sitten mitä tulee näihin riskeihin, niin kyllä kannattavuus on se suurin riski eurooppalaisten pankkien kohdalla, mitä tulee näihin YVM-pankkeihin. Kaikki pankit eivät, eivät äh, saa tarpeeksi rahaa, joka kattaisi niiden pääomakustannukset. Eli pankkien pitää olla entistä kannattavampia, jotta ne pysyvät hengissä keskipitkällä ja pitkällä tähtäimellä ihan varmasti kymmenen vuotta on jo pankkikriisistä kulunut, joten nyt kyllä kannattavuus pitäisi saada kohdilleen, erityisesti kun taloustilanne on aika hyvä. Ja sitten mitä tulee pankkiunioniin, niin on selvää, että meidän pitäisi saattaa pankkiunioni päätökseen ja meidän pitäisi ottaa käyttöön myös EDIS, eli eurooppalainen talletussuojajärjestelmä. järjestelmä Usein Banco Popularia käytän esimerkkinä, jos sitä, ei olisi, sitä kysymystä ei olisi ratkaistu, kun Santander sen osti ja sitten YVM sitä valvoi ja sitten yhteinen kriisiratkaisurahasto sen, sen pelasti, niin jos, jos tätä ei olisi tehty, niin silloin se olisi sitten langennut Portugalin talletussuojajärjestelmän käsiin. Ja tämä pitäisi juuri oikaista näin. Ja paljon riskejä on onnistuttu vähentämään juuri yhteisen valvontamekanismin avulla. On selvää, että me emme koskaan aloita puhtaalta pöydältä. Ei sellaista tilannetta tule olemaankaan, etteikö jossakin pankissa olisi jotakin riskiä, eli kyllä jonkinlainen riskitaso pitää hyväksyä jossakin kohdin pitää hyväksyä, että riskiä on vähennetty tarpeeksi ja nyt voidaan sitten aloittaa matka kohti EDIS-järjestelmää. Ja voidaan sitten siirtyä jälleen vakuutuksesta kohti rinnakkaisvakuutusjärjestelmää. Ja minun mielestäni jotkut maat joissakin tai jo, jotkut maat käyttävät IFRS e 9, jotkut käyttävät kansallisia järjestelmiä. No muuttuuko tämä? En usko sillä tämä on ihan lainsäätäjien käsissä aivan oikeinkin, niin me valvomme pankkeja, jotka käyttävät sitten kansallisia laskentaperiaatteita. Jotkut pankit käyttävät IFRS ja, ja se on meille ihan sama, kunhan tässä sitten voidaan vain toimia yleiseurooppalaisten sääntöjen puitteissa muuten. Fernandes. Se on Jonas Fernandes. Kiitoksia puheenjohtaja, tervetuloa. Minulla on teille kolme kysymystä. Kaikki liittyvät EDISiin, eurooppalaiseen talletussuojajärjestelmään. Ensimmäinen, kuten te tiedätte, komission ehdotuksessa on tiettyjä ehtoja, jotka pitää täyttyä tulevassa edisessä. Ja sitten viime kuukausina me olemme keskustelleet täällä parlamentissa, samoin neuvostossa, pankkipaketista, josta kohta tullaan äänestämään tai on ehdotuksesta, joka koskee järjestämättömiä lainoja. Haluaisin tietää, oletteko te sitä mieltä, että olisi välttämätöntä tällainen lisäehdollisuus vaiko ei? Tämä on ensimmäinen kysymys. Sitten toinen kysymys. Jos oletetaan, että saamme tällaisen eurooppalaisen varmaan talletuksen, talletussuojan, niin teidän toimielimehän valvoo kontrolloi pankkien tilannetta. Tämä valvonta valvontatyö. laajentuisiko valvontatyö, jos tulisi tällainen talletussuojajärjestelmä, joka pitäisi myös kattaa? Ja muuttaisiko tämä järjestelmä teidän työtänne? Oletteko te sitä mieltä, että teidän laitoksenne pystyisi tekemään tällaista kontrollityötä, jos tulisi talletussuojajärjestelmä? Sitten kolmas kysymys, sekin liittyy talletus vakuutukseen. Jos joku pankki ei täyttäisi vaatimuksia, niin pystyttekö sulkemaan tämän pankin pois kriisinratkaisun rahastosta? Voisitteko te todeta, että joku yksikkö ei voi saada rahoitusta tästä, koska se ei täytä tiettyjä ehtoja, vai joutuisitteko vaatimaan tältä pankilta, se täyttää ne ehdot, jotta se voi saada sitten rahoitusta, kriisiratkaisurahastosta, jotakin samantyyppistä voisi tapahtua myös talletussuojajärjestelmän kohdalla, oletan. Thank you. Kiitoksia kysymyksistänne. Mitä tulee mahdollisiin ehtoihin Eurooppa, edisin suhteen, niin tällaisia ehtoja juuri pitää määritellä etukäteen objektiivisesti. Ne pitää olla todennettavissa, tarkastettavissa, realistisesti saavutettavissa, niin juuri se liittyä eri vaiheisiin edisrakennelmaa, koska ei ole sama sitä, onko tässä kyse jälleenvakuutuksesta vai yhteisvakuutuksesta rinnakkaisvakuutuksesta, mutta tätä kautta pitäisi välttää se, että edisiä lykätään tai liian pitkälle tulevaisuuteen. Hiljattain määrälliset ehd, anteeksi, laadulliset ehdot on otettu neuvottelupöytään. Mitä tulee sitten edistykseen, jota meidän mielestä tarvitaan, jotta edissä saadaan aikaan? Ensinnäkin pitää puuttua mikrovakauden kysymyksiin kansallisella tasolla ja kansalliseen lainsäädäntöön. Ja sitten toiseksi pitää saada valvonnan alle suurimmat investointifirmat, jotka ovat vähän pankin kaltaisia, joita siirtyy ehkä Lontoosta tai sijoitusyhtiöitä, jotka siirtyvät sieltä. Ja sitten pitää parantaa kansallisia maksukyvyttömyyslainsäädäntöjä täytäntöönpanna valvonnan valtuuksia, mitä tulee sopivuuteen, mm, luotettavuuteen esimerkiksi, ja pitää varmistaa, että tämä poikkeusjärjestelmä, joka nyt on olemassa, toimii asianmukaisella tavalla. Sitten rajat ylittävä maksuvalmius, poikkeukset eivät toimi niin kuin pitäisi, koska pankit tällä hetkellä eivät sovella tätä, koska he pyrkivät pääsemään. E, siis kansallis- suuret saamiserät kuuluvat kansalliseen lainsäädäntöön. Sitten solvensirajat ylittävät poikkeusluvat, alun perin niistä keskusteltiin vakavaraisuusasetuksen 2 ja 5 kohdalla, mutta uskomme, että edistystä täytyy saada näillä alueilla, jotka ovat tällaista laadullista edistystä, eivätkä maksa rahaa juurikaan. Tätä kautta varmasti saadaan aikaan jatkossa edelleen riskien vähentämistä ja näin voitaisiin edistyä riskin jakamispuolella. Sitten nämä muut kysymykset. Pitäisikö edisillä olla valvojan tehtävä tai rooli? Mielestäni ei voi olla monia valvoja, jotka tekevät päällekkäistä työtä. Se olisi tehotonta päällekkäisyyden takia. Sitten on myös keskusteltu pankkiviranomaisen toimivaltuuksista. EBAlla on hyvin tärkeä rooli koskien kolmannen tason sääntelyä. Sen pitää toimin, op, op, per, ottaa käyttöön ensimmäisen ja toinen taso. Ja sama koskee valvojia, on aika yleisesti levinnetä Euroopassa malleja. Tämä lähestää läheistä yhteistyötä valvojien ja talletussuojajärjestelmän välillä. Tätä kautta mielestäni saadaan parhaat takeet siitä, että tehdään se, mitä pitääkin tehdä ilman, että tehottomuutta syntyy päällekkäisyydestä johtuen. Pystymmekö sitten ottamaan mukaan tai sulkemaan pois pankkeja? En usko, mutta tämä asia kuuluu lainsäädäntöön päätettäviin täysin. Minun mielestäni edis, edisi täytyy, tai kansallisten taltussuojelmien pitäisi liittyä edisiin. Sen pitäisi valvoa myös vä- merkittäviä laitoksia, mutta myös vähemmän merkittäviä laitoksia. Tarvitaan kattava arviointi merkittävien laitosten kohdalla tunnetaan nämä vahvuudet ja helpot, he, heikkoudet, mutta sitten että pitää parlamentissa päättää, onko tarvetta kattavalle arvioinnille koskien vähemmän merkittäviä laitoksia. Joka tapauksessa me emme tätä tule tekemään. Meillä ei ole kapasiteettia näin tehdä, eikä ainakaan pitäisi, eikä suuttaisi pankkeja pois, niin kuin mitään pankkeja suljettu pois valvonnastakaan yhteisen valvonnan mekanismin yhteydessä. Haluttaisin vain varmistaa, että jos pääomittamista tarvitaan, niin se tapahtuu ja sen jälkeen on uusi järjestelmä käytössä, Mm, ja yleensä sitten asiat siinä kohtaa ovat valmiita sille, että EDIS voi alkaa toimintansa. Jos olemme hiukan myöhässä aikataulusta, siksi pitäisi alkaa äänestää. Nyt pyytäisin pitämään kiinni kahden vuoden kysymysajoista ja vain minuutin aikaa vastata. President Ansander. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin olen iloinen siitä, että tänään voimme käydä näkemysten vaihtoa. Kaksi seikkaa, josta haluaisin kuulla näkemyksenne. Ensin, ensimmäinen kysymys liittyy kyberuhkiin, verkkouhkiin. Pankit ja rahoituslaitokset yleisemminkin entistä enemmän ovat kyberhyökkäysten uhrina, kohteena. Pankit ja rahoituslaitokset ovat ottaneet käyttöön erilaisia suojamenetelmiä – Haluaisin tietää, miten yhteinen valvontamekanismi toimii yhteen pankkien kanssa, kun kyse on jokapäiväisestä valvonnasta tämän vaaran varalta. Haluaisin kuulla, oletteko laatinut, laatineet erityisiä suosituksia pankeille tästä aiheesta? Katsotteko, että fintech-pankit ja pankit ovat erityisen alttiina tällaiselle uhille? Ja sitten äh, joukko velkakirja, valtiovelkakirja kriisi Euroopassa. Mitään omaisuuseriä ei enää nykypäivänä voida pitää täysin riskittöminä. Eurooppalaisilla pankkeilla on huomattavia määriä valtion joukko velkakirjalainoja taseissaan ja tämä voi aiheuttaa rahoitusvakaudelle vaaran. Komissio on tehnyt lainsäädäntöehdotuksen, joka liittyy nimenomaan äh, äh, näihin kysymyksiin ja näyttää siltä, että jäsenvaltioilla on tämän ehdotuksen suhteen hieman vastentahtoisuutta. Haluaisin kuulla teidän näkemyksenne aiheesta. Kiitos. Kiitos näistä kysymyksistä. Jos sallitte, niin vastaan englanniksi, ellette toista pyydä, jotta minua ymmärretään paremmin. Uh, regarding uh, cyber risk. Mitä tulee näihin kyberuhkiin? niin äh, todellakin äh, tämä on asia, joka on erittäin tärkeää kaikille taloudellisille toimijoille, erityisesti pankeille, jotka käyttävät äh, paljon IT-järjestelmiä ja pitää olla luottamuksellista tietoa pystyä siirtämään ja, ja pitää olla vakuuttunut tietojärjestelmien integriteetistä ja pitää kaikin tavoin varautua kyberuhkiin sitten tässä tämä, miten pankit ovat varautuneet kyberuhkiin, niin se on osa pankkivalvontaa. Samalla tavoin kuin muidenkin riskien kohdalla me käytämme useita arviointivälineitä, joilla tutkimme, kuinka pankit varautuvat kyberuhkiin. Me luotamme tässä pankkivalvontaviranomaisen ohjeistukseen vuodelta 2017 IT-riskien valvontaan ja tämä on hyvä ohjeistus, joka osoittaa, kuinka tärkeä pankkiviranomainen tässä on. Ja tällä hetkellä me panemme juuri tätä suositusta täytäntöön erityisesti, kun tarkistelemme, miten pankit ulkoistavat toimintojaan pilvipalveluihin. Ja me teemme myös valvontaa sitten ei-toimipaikoilla ei ja myös itse toimipaikoilla tältä osin. Ja sitten yhteinen valvontatiimi tekee tätä pankkien ulkopuolella tapahtuvaa valvontaa, mutta myös ihan pankkien toimipaikoissa harjoitamme valvontaa. Ja näillä tarkastuskäynneillä tarkastelemme IT-hallintoa, IT-palveluiden ulkoistamista, kyberturvallisuutta ja monia muita asioita. Sitten valvontaprioriteettien pohjalta me Teemme myös horisontaalista ja teknologista katsausta useilla aloilla. Vuonna 2015 se oli ollut kyberuhka ja 2016 se oli juuri IT-asioiden ulkoistus ja pilvipalveluiden käyttö. Eli eri vuosina on ollut eri painopisteitä tässä kokonaisuudessa ja tämän lisäksi käytämme myös ulkopuolisia tietolähteitä viime vuonna me perustimme tällaisen äh, lakisääteisen kyberuhkista tai kybertapauksista, kyberuhkien toteutumisesta äh, ilmoitu, ilmoitettavat asiat, että niistä pitää aina ilmoittaa. Ja tosiaankin me kyllä tiedämme, että nämä kyberuhkat ovat todellisia. Meidän täytyy pysyä valppaina. Se on selvää. että kun valvonta on tehty, niin se olisi siinä, vaan tämä on ala, jossa pitää pysyä silmät auki koko ajan. Koskaan emme voi olla varmoja siitä, että teemme tarpeeksi. Meidän täytyy koko ajan pysyä kehityksen perässä. Ja sitten eurooppalaiset turvalliset omaisuuserät. Ja me seuraamme tätäkin. Nämä turvalliset omaisuuserät miten sellainen mm, voitaisiin ottaa käyttöön nämä valtiovelkakirjat, jotka on taattu. Komissio on nyt laatinut tästä lainsäädäntöehdotuksen, miten voitaisiin ottaa käyttöön tällaisia vakuudellisia valtiovelkakirjoja, jotka olisivat tällaisia turvallisia eurooppalaisia omaisuuseriä, ja me suhtaudumme hyvin myönteisesti tähän aloitteeseen. Äh, Kiitos sitten Fonsulitsa. Euh, Madame la Présidente, euh, je dois vous dire que je... Puheenjohtaja, olen teidän kanssanne samaa mieltä. Me tarvitsemme eurooppalaista lähestymistapaa rahanpesun vastaiseen työhön. Lainsäädännön tarkistaminen ei todennäköisesti riitä takaamaan meille kattavaa harmonista yhteistyötä. Kyse on myös oikeudellisen alan yhteistyöstä ja vakavaraisuuden valvonnasta rahoituslaitoksessa. Näin ollen täytyy vahvistaa tiedonvaihtoa ja yhteistyötä valvontaviranomaisten kesken silloin, kun kyse on rahanpesun vastaisesta työstä. Viides direktiivi, jonka Euroopan parlamentti on hyväksynyt huhtikuussa, käsittelee myös luottamuskysymyksiä, jotka ovat olleet esteenä viranomaisten tiedonvaihdon tiellä – Lisäksi kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ja Euroopan keskuspankki eh, tarvitsevat eh, myös valvontaviranomaisten tukea käytännön toimissa silloin, kun kyse on tiedonvaihdosta. Mikä on tämänhetkinen tilanne tässä aiheessa? Ja toiseksi, kun otamme huomioon sen, että luottamuksellisten tietojen vaihto viidennen rahanpesuvastaisen direktiivin mukaisesti tarkoittaa sitä, että kaikki asian kuuluvat tiedot pankkiunionin eh, alalla täytyy eh, oikea-aikaisesti vaihtaa, niin onko teillä mahdollisuuksia toimia niin, että tiedonvaihtoa ja koordinointityötä voitaisiin parantaa? Kiitos. Eh, pour votre question, si vous me Kiitoksia kysymyksestänne. Vastaan englanniksi vai haluatteko mieluummin puhua ranskaa? Oui, Eh bien, je vous réponds en français. Y a pas... No kyllä, vastaan ranskaksi, sehän sopii. Yritän tässä löytää sopivan yhdistelmän niin, että suuri, mm, mahdollisimman suuri määrä ihmisiä ymmärtää. Niin, viides direktiivi, joka poistaa mahdolliset esteet, jakaa luottamuksen tietoa, kulkeeko se oikeaan suuntaan. Kyllä, varmastikin näin on. Se on siis direktiivi eikä asetus. Se siirretään 19 kansalliseen lainsäädäntöön todennäköisesti eri tavoilla, varsin erilaisellakin tavalla todennäköisesti, sitä paitsi tähän kansalliseen lainsäädäntöön siirtämiseen vie kyllä aikaa. En tiedä kuinka on tässä tapauksessa, mutta ehkä puolitoista kuukautta tai vuosta enemmänkin. No jo ikävä kyllä vielä tullaan elämään näiden vanhojen säädösten kanssa, ikävä kyllä. Jotkut maat voivat kansallisen lainsäädännön kautta jakaa tietoja meidän kanssamme ja toiset taas eivät voi näin tehdä. Joten minulle parannus voi tulla ensinnäkin Euroopan asetuksen kautta, eikä valittaisikaan direktiiviä. Sitten toinen mahdollisuus nyt, kun saadaan tämä direktiivi, niin komissio, joka tarkistaa, että äh, kansallinen toimista direktiivin mukaisesti he tulot olemaan tässä varsin valppaana niin, että kansallinen versusten ei eroa li- alkuperäisestä direktiivistä. Mielestäni olemme varsin epätasa-arvoisessa asemassa maiden kesken, kun ajatellaan henkilöiden kokemusta. Otin tässä äsken esimerkiksi Latvian, se on pieni maa, siellä on valvontaviranomainen, jolla on vain vähän työntekijöitä. Olen varma, että he tekevät sen kaiken, mikä pystyvät, mutta eivät välttämättä ole pysty näillä resursseilla hoitamaan esimerkiksi rahanpesukysymyksen. He ovat globaaleja kysymyksiä ja jotta ne löydetään ajoissa, ne vaativat paljon kokemusta ja asiantuntemusta. Oltaisiin paljon vahvempia yhdessä Euroopan tasolla. Eurooppalainen viranomainen, vähän niin kuin YVM, joka toimisi yhteistyöpohjalta, se olisi kyllä suositeltavaa rahanpesukin kohdalla. Olen varma, että sen joku päivä vielä, päädytään. Mr. Kirtsos. Uh, thank you, President. Uh, I'll put two questions in Greek. Kiitos. Esitän kaksi kysymystä kreikaksi Kreikan pankki en tilanteesta. Nyt saamiemme tietojen mukaan kreikkalaiset pankit pärjäävät paremmin. Olen samoilla linjoilla Rova Nuin kanssa. Ne pärjäävät entistä paremmin, läpäisivät stressitestit ja niin edelleen, mutta analyytikot ovat huolissaan yhdestä asiasta, ja se on se, että oma pääoma perustuu nimenomaan verohelpotuksiin sen takia, että veroja ei tarvitse maksaa tulevina vuosina ja nyt näitä tätä verosaamista käytetään oman pääoman vahvistamiseen. Oletteko huolissanne tästä? En minä tätä kritisoi, koska hallitus on tästä äänestänyt ja oppositiopuoluekin äänesti sen puolesta. Mutta onko tämä hyvä asia pankkien vakauden kannalta? Onko tässä nyt vain keinotekoisesti hallittu lisäaikaa ja koituuko tämä sitten ongelmaksi myöhemmin? Ja toinen kysymys liittyy omaisuushuutokauppoihin, kiinteistöhuutokauppoihin. Näitähän on tehty Kreikassa. Nämä ovat hankalia juttuja, mutta ne ovat välttämättömiä tässä tilanteessa. Mutta sitten kun kiinteistöjä pakkohuutokaupataan, niin 80-90 prosenttia kiinteistöistä ostetaan pankkeihin. Pankit ostavat itse näitä pakkohuutokaupattavia kiinteistöjä. Onko tämä mielestänne hyvä idea? Onko sekin vähän, vähän epämääräistä? Kiitos. Niin, ei tämä nyt niin teknistä ole se, että näitä, tätä veromaksua on lykätty, verosaamisia jää. Ei tämä nyt niin teknistä ole. Tässä nyt vain vain katsotaan, mitä asioita otetaan omaisuuseriin mukaan. En minä tästä pidä, että, että veromaksun lykkääminen johtaa siihen, että omaa pääomaa voidaan vahvistaa. Ei tämä hyvä asia ole, mutta nyt tässä tilanteessa se on ehkä ainoa vaihtoehto ja sitten varmasti tulevaisuudessa näihin suhtaudutaan tiukemmin. Kreikalaiset pankit eivät ole ainoita, jotka hyödyntävät sitä, että niiden ei tarvitse juuri tällä hetkellä maksaa veroja ja nuo nuo verosaamiset sitten liitetään pääoman vahvistukseksi. Tämä on ihan yleinen käytäntö. Sitten mitä tulee näihin kiinteistöpakkohuutokauppoihin, niin ne ovat hyvin tärkeitä erityisesti suurten kiinteistöjen kohdalla, koska nämähän ovat juuri näitä strategisia lainanottajia, jotka voivat maksaa tai voisivat maksaa velkansa, mutta eivät tee sitä, koska muutkaan eivät tee. Ja sitten kun ajatellaan, että jos näitä velkoja ei makseta takaisin ja nähdään sitten oma kiinteistö pakkohuutokaupattavien listalla seuraavana, niin silloin nämä lainanottajat ryhtyvät toimiin ja soittavat pankkiin ja sanovat, että maksavat velat ja tällä tavoin näistä järjestelemättömistä saamisista päästään eroon. No onko se sitten ongelma, jos pankit ostavat itse nämä pakkohuutokaupattavat kiinteistöt? No on tietysti. Ja me tietysti seuraamme tätä tilannetta hyvin huolellisesti ja, ja katsomme myös tätä tilannetta hyvin. For its pillar two, for example näitä, näitä erityisiä omaisuuseriä. Ja tämä tietysti riippuu myös siitä, mitä nämä foreclose erät ovat. Jotkut näistä ovat olemassa vain pienen ajan, mutta kun kyse on, on ton, tonteista tai kiinteistössä tontista maassa, joka on käynyt läpi talouskriisin, niin silloin näiden tonttien arvo on hyvin alhainen. Thank you very much. I would like to thank you. Kiitos kaikille. Haluaisin kiittää teitä tästä hedelmällisestä kuulemistilaisuudesta ja seuraava pidetään sitten 21. tänä vuonna. Ja nyt viiden minuutin tauko ennen äänestyksiä. Kiitos. Let's, let's start our session. I have very quick... Kerrot, avataan tämä iltapäivän äänestystilaisuus ja sitten vielä ilmoitusasia. Strengthening of fiscal responsibility. Eli tällainen äm, Euroopan Getting financial instruments, ALDE. Ja mihin nämä mietinnöt ovat menossa, EC, ja, Distribution of collected Investment Fund ALDE. Ja nämä kollektiiviset investointirahastot ALDE sitten nämä NLP, ECR ja sitten vakuusasiat ECR, S ja D ja sitten digitaaliasiat EPP, yhteinen digitaalipalvelu, verotus S ja D, sitten rajat ylittävät maksut, EPP, ja sitten neuvoston direktiiviehdotus tai muuttaa direktiiviä S ja D, sitten EPPlle menee tuo valtiovelkakirjat, sitten kestävät investoinnit, vihreät ja sitten tämä Nämä vähähiilisyysasiat, nekin menevät SJDlle sitten, sitten ö, tietojen rahoitustiedot ja tiedo, tietyistä rikoksista, ECR, sitten ihmisten su- suojeleminen ja ihmisoikeusrikkomukset, KUE, sitten rajat ylittävät asiat, sitten nämä eri vuosikertomukset tässä mainituille ryhmille ja sitten EIPn se menee ENFlle ja sitten kilpailupolitiikka vihreille, yhtäläismahdollisuudet koe ja sitten eriytetyt asiat, tämä menee SDlle ja sitten minä nyt luen näitä täällä, koska minun kuuluu näitä lukea. Euro Uh, we had a number of discussion on economic governance, uh, hearing with finance minister 12 July. Meillä on 12. heinäkuuta keskustella varaministerin kanssa jäsenyyden vuoropuhelu komissaari Kataisen kanssa. Yritetään, tässä täytyy äänestää, jotta voidaan valita uusi johtaja tästä sovittaa tehtiin, kun tarkastelemme lainsäädäntöä. Sitten heinäkuussa käsitellään benchmark-kysymyksiä. Sitten uusi ei kukaan ole vastustanut mitään, mitä vastustelulauset ei ole tullut vetomusvaliokunnasta ja on sovittu aikatauluista ja sitten pankkiunionin työryhmäkysymyksistä. Nyt sitten voin pyytää teitä testaamaan äänestyskortit koeäänestysalkaa. I still see a lot of people that should put a voting card. Ja nyt aloitetaan testiäänestys. Katsotaan, olemmeko kaikki läsnä. Laittakaa kortit laitteisiin. Eli kaikki äänestävät nyt, jotta katsotaan, että järjestelmä toimii. Everybody put the voting card. Ovatko kaikki nyt laittaneet kortit laitteisiin? Katsotaan. Tampa. Testiäänestys päättyy ja aloitetaan äänestykset. Ensimmäinen mietintö esittelee Gunnar Hökmark, Siis SRMR mietintö. Ja aloitetaan saman tien tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 35 puolesta vastaan tyhjää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 hylätty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten vaihtoehtoinen kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi hetkinen, käännetäänpä sivua. C puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi D puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi E puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi F puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi G puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi H puolesta vastaan tyhjää. Anteeksi, hyväksytty 163 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 162 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 166 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 167 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 168 puolesta vastaan tyhjää tyhjää, hylätty 169 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 170 puolesta vastaan. Hetkinen, tarkistetaan 170. Äänestys on päättynyt. Se on tasan. 28-28 eli hylätty. 171 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 174 ja 3. Ymmärsin, että nämä tehdään yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 175 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 176 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1 Haluatteko tarkistaa tämän? Ei. 177 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 178 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 179 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten siirrytään 180 tarkistukseen puolesta vastaan tyhjää hylätty. 181 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 182 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan Hetkinen, EPP puoltaa, tyhjää, hyväksytty.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 Hylätty 25 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 26 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 27 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 28 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 29 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 30 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Ja sitten äänestetään komission ehdotuksesta muutettuna. Nimenhuutoäänestys alkaa ja päättyy. 38 puolesta, 8 vastaan, 11 tyhjää. Onneksi olkoon esittelijälle ja sitten äänestetään siitä, että viedäänkö päätös toimielinten välinteen neuvotteluun. Äänestys alkaa. Ja vielä joku on äänestämättä. No niin, äänestys on päättynyt. 39 puolesta, 8 vastaan ja 10 tyhjää ääntä, joten päätös siirtyy toimielinten välisiin neuvotteluihin sen jälkeen, kun siitä on ilmoitettu täysistunnossa. Loistavaa. Sitten Gunnar Högmarkin seuraava mietintö. In favor against... 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 71. 70 raukea, siis 70 puolesta vastaan tyhjää. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 83 puolesta vastaan. Tarkistamme 83 tuloksen äänestys alkaa. Vote is closed. Päättyy. Hylätty 94 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 9,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 vastaan tyhjää, hylätty 100 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 101 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 102 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 103 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 104 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 105 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 106 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 107 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 108 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 110 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 109 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 111 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 112 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 113 puolesta, vastaan tyhjää,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 hyväksytty. Kai. Sitten 130 vuorossa. Kaikki muut ovat samoja poistoja. 130 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 131 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 164 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 165 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 166 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 167 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 168 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 169 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 170 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, 171 äh, puolesta vastaan tyhjää, hylätty, 172 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, 173 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, 174 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, kompromissi C, täytyy tarkistus tai on suurin tarkka, puolestaan vastaan tyhjää hyväksytty 176 puolesta, vast, puolesta vastaan tyhjää hylätty 177 puolesta vastaan tyhjää hylätty 178 voisimme äänestää ryhmänä 181 saakka, sovitaanko näin? Yhtenä ryhmänä 181 viimeinen puolesta vastaan tyhjää hylätty. 182 puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen, että alkaa. Äänestys päättyy, hylätty. 183 puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen 183. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 184 puolesta. Se on identtinen. 185 sitten. Satakahdeksankymmentäviisi puolesta vastaan tyhjää hylätty, 186 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 187 puolesta vastaan tarkistamme 187 tuloksen. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty 188 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ai, haluatte tarkistaa, se kyllä oli aika selvä. Äänestys alkaa 188. So, the vote is closed. Päättyy. Nyt keskitytään näihin tarkistuksiin silloin, kun se on vähän tarpeellista. Mutta jos pyydetään, niin teen 189 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 190 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty kompromissi D puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty vaihtoehtoinen E puolesta vastaan tyhjää. Hylätty kompromissi niin vaihtoehtoinen kompromissi E. Äänestys päättyy. kompromissi. E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi. Here, the vote is open. Yeah, exactly. I... Kompromissi E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 is reject. Päättyy, hylätty, kompromissi J puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, kompromissi K puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, tarkistus 505 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, 508 puolesta vastaan, tarkistamme 508, jos alkaa The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty yhden äänen enemmistöllä. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. I 547 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 548 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 549 puolesta vastaan tyhjää hylätty 550 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 551 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 564 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 565 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 566 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 567 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 5 568 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 569 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 570 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 571 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 572 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 573 puolesta vastaan. Mielestäni hylätty, mutta käännet eivät nouse kunnolla, joten 573 koneäänestyksenä. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten ryhmänä 574, 577 saakka puolesta vastaan. Tarkistamaan alkaa. Päättyy. Hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 578 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, sitten 30 tarkoitus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 32 puolesta vastaan niin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 60 ja 61 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 62 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 63 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 64 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 65 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 66 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 67 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 68 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Äänestetään komission ehdotuksessa muutettuna nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Excuse me? You want to check this? The... Siis 68, senko haluatte tarkistaa? Niin EPP oli puolesta, Ai, anteeksi minun virheeni. Siis 68 uudestaan. Äänestys alkaa 68. The vote is closed. Päättyy. Hyväksytty. Mm, TPP tässä vastaan. Sitten komission ehdotus muutettuna nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. 38 puolesta, 14 vastaan, 5 tyhjää. Sitten äänestetään päätöksestä aloittaa trilogineuvottelut. Nimenhuutoäänestys alkaa. Päättyy. 38 puolesta, 14 vastaan, 6 tyhjää. Onnittelemme esittelijää. Varmastikin voidaan vähän taputtaa ansaitusti. Kiitän sihteeristöä, varjoisitelta kaikkia muita, erinomaista työtä. Kiitoksia paljon. Now we move to... Nyt siirrymme Simonin mietintöön. CRD 5. Onko valmista? Voimmeko ryhtyä äänestämään? Pieni hetki. Ah, so, we start with compromise case. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi KA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 103, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Vielä odottelemme jokuista kollegaa äänestys. Sitähän voidaan pyytää 13 jäsenen voimin. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 165 ja 166 ja 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 168 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 169 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 170 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 171 nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty yhdellä äänellä. 29 puolesta 28 vastaan. 172 puolesta. A, nimenhuutoäänestys. Pahoittelut. 172 nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 30 puolesta, 28 vastaa, ei tyhjiä. 1, 7, 3 puolesta. Vastaan. Tarkistamme. 1, 7, 3. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 174 puolesta vastaan Sama enemmistö taitaa tässä olla, mutta tarkistamme. 174 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi R puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 188 puolesta kokonaisuutena 188, 89 ja 190 puolesta vastaan. Tarkistamme. Luulen, että tämä hylätään, mutta parempi tarkistaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 31 vastaan, 27 puolesta. 190 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistamme. 190 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 31 ääntä 27 puolesta. Kompromissi M puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi ME puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 199 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi N puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 208 nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 18. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 211 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. 211. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 210 puolesta vastaan Luulenpa, että sama enemmistö, mutta tarkistamme. Varmasti sitä pyydetäänkin. Äänestys alkaa 210. Äänestys päättyy. Hylätty. 29 vastaanta, 27 puolesta, yksi tyhjä ääni. 212 puolesta vastaan. Tarkistamme 212. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 31 vastaan 27 puolesta. Kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi X puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H, mutta tässä on nimenhuutoäänestys 275. Ei se raukeaa. Sitten kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 327 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 328 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 329 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus puolesta vastaan. EPPkö vastustaa? Tyhjää hyväksytty. 337 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 338 puolesta vastaan. Tarkistamme 338. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi BA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi BP puolesta vastaan tyhjää. Kompromissi BB. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Niin, täytyy käydä nämä lävitse. 34 puolesta vastaan. Olen pahoilla, niin Nyt täytyy tarkistaa. Nostakaa käsiä kunnolla. 34 puolesta. Is the fallback that normally nobody votes, but sometimes can happen. Joskus näinkin voi käydä. Monet kollegat eivät ole vielä äänestäneet. Tarkistus 34. Äänestys päättyy. Hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36, siitä ei äänestetä. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi Z, C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi CB puolesta vastaan tarkistamme. Kompromissi CB. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy tasapeli 29-29. Eli joudumme äänestämään yksittäisistä tarkistuksista. 37 puolesta vastaan tarkistamme tämän. 37. Nostakaa käsiä reippaasti. Äänestys päättyy hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi CA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 379 ei, vaan se on osana kompromissia. No siitä täytyy äänestää. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan. Tarkistamme. Tarkistus 45. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 46 puolesta vastaan. Tarkistamme. 46. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 47 puolesta vastaan. Tarkistamme 47. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 4, 21 puolesta vastaan tyhjää hy- hylätty. Kompromissi SR puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4, 2, puolesta vastaan tyhjää hylätty. 427 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 51 pu- äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 53 puolesta vastaan Tarkistamme. 53. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 54. 54 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 6, 5, 5 puolesta. 5. Äänestättekö nyt puolesta vastaan tyhjää? Hylätty. 55 puolesta vastaan. Tarkistamme 55. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 56 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 7 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 58 puolesta vastaan Tarkistamme 58. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 59 puolesta. Yes. But, but the hands... Niin, mutta kädet näyttivät toista tulosta. 59 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten komission ehdotus näin muutettuna. Äänestys alkaa. Nimenhuutoäänestys. The vote is closed. For... Äänestys päättyy. 44 puolesta ääntä, 5 vasta ääntä ja 8 tyhjää. Sitten äänestämme päätöksestä käynnistää toimielinten väliset neuvottelut, nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. No niin, kriisin hallintaa sitten toisessa yhteydessä tai kriisin ratkaisua. The vote is closed. Äänestys päättyy. 47 puolesta, 9 vastaan, 2 tyhjää ääntä. Päätös on hyväksytty. Onneksi olkoon esittelijälle, mutta aplodit säästetään sitten siihen vaiheeseen, kun tämä hyväksytään lopullisesti. Kompromissi AH. Hyväksytty sitten 230 puolesta vastaan hyväksytty, 231 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 234 puolesta vastaan tyhjää. Hetkinen, vastaan, siis näyttäkää paremmin, mitä mieltä olette. 234 äänestys alkaa. ja päättyy. 28 vastaan, 25 puolesta hylätty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten, koska muut tässä nyt äh, on jo hyväksytty, se raukeaa. Kompromissi Z puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, sitten K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 303 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 304 puolesta vastaan tyhjää hylätty, sitten M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, MB oli siis tämä sitten, sitten Suulliset tarkistukset, artikla 14 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 311 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 312 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 hetkinen, hetkinen, se raukeaa 313 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 314 puolesta vastaan tyhjää. Hetkinen 3.14. Äänestys alkaa. Tarkistus. Äänestys päättyy. Hylätty. 3.16 puolesta. Vastaan. Hylätty kaiketi, mutta tarkistetaan tämäkin. Kädet eivät näy. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hylätty. Kompromissi CG puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 325 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AI puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AJ puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AK puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AL puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AM puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 447 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 448 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 449 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi ZB puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi AN puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi TA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, sitten 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi TD puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, TE puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, TF puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 5, 4, 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi, hetkinen, mikäs tämä nyt on, CA, ei vaan CB, CB puolesta vastaan, niin CB puolesta, va, siis vastaan tyhjää hyväksytty. Se, se pu tässä on suullinen tarkistus myös, hetkinen, anteeksi. Keskitytäänpä nyt tähän CC. Tähän kuuluu tar- suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten pitää muistaa äänestää. Sitten kompromissi ilman suullista tarkistusta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten CD. Tässäkin on suullinen tarkistus FDDltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ilman suullista tarkistusta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi CE puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. CF puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. CH puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. CI puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 594 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi CG puolesta vastaan tyhjää 65 hyväksytty, CL puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, CM puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, sitten tarkistus 599 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, kompromissi CO puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, CP puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, kompromissi TG puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, sitten tarkistus tarkistus 629 Ei, vaan vielä AA. Kompromissi siis puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AB puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus. Ei, tämähän raukeaa. Eli ja myös 699 eli SR puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten AC puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AD puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. A E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, AF puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, S puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi T puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 7.20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi U puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 731-733 blokkina puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi W puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten X puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi E, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. L, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. M, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. N, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 90-35 hylätty, kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi Z E A puolesta vastaan, sitten A, R, sitten 9, 8, 7 hylätty, 9, 8, 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty, tarkistus 1, 4, 8 äänestys alkaa. ja päättyy. Hylätty. 30 vastaan, 25 puolesta. Kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi MC puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi MD puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, sitten ZC puolesta vastaan hyväksytty, AO puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, MA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, AP puolesta vastaan tyhjää hetkinen AP, ei TH sitten ei, vaan AP. Anteeksi, AP. Tässä on suullinen tarkistus. Ahaa, se ei olekaan täällä. Eli AP tähän sisältyy suullinen tarkistus. Tämä ei ollut äänestyslistallani. Anteeksi, minkä takia se nyt ei ole tässä? Tajusivatko ryhmän jäsenet tämän esittelijä? Tämä suullinen tarkistus. Oletteko tietoinen tästä tarkistuksesta AP? Yeah, it came late, but I think... Niin, se tuli myöhässä, mutta esittelijä ei ole tietoinen tästä, eikä tämä ole myöskään äänestyslistalla, niin mikä tämä nyt oikein on? Niin, jos vastustatte sitä, niin hyvä niin. No niin, eli siis äänestetään tai vastustetaan suullista tarkistusta ilman sitä AP puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi TH puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AQ puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 1. 1067 puolesta vastaan tyhjää hylätty. AG puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Y puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AR puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi CQ puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1088 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 1092 ja 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 1,80 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 1,81 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 196 puolesta vastaan tyhjää. Hetkinen, tarkistetaanpa tämä. Tarkistetaan 196 siis. Vielä jonkun pitäisi äänestää. Äänestys päättyy. Hylätty. 197 puolesta vastaan tyhjää hylätty tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 198 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 199 ja 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 201 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 202 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 204 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 205 5. Nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 11. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Ja päättyy hylätty. 30 vastaan, 26 puolesta, sitten 206 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 208 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 13 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 209 puolesta vastaan. Tarkistetaan 209, äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan hetkinen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 217 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 227 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä 227 äänestys alkaa. 227 vastaan käsittääkseni olet sinä. No niin, äänestys päättyy. Hylätty. Ja sitten tästä muutetusta ehdotuksesta äänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 45 puolesta, 4 vastaan ja 7 tyhjää. Ja sitten toinen päätös, että laitetaanko toiminnan väliten neuvotteluihin. Äänestys alkaa ja päättyy. 48 puolesta, 7 vastaan, 1 vasta. Tyhjä ääni onnittelut esittelijälle ja varjoesittelijöille, neuvonantajille ja sihteeristölle. I would really like to congratulate haluaisin onnitella tässä yhteydessä kaikkia, koska tämä oli todella hankala äänestys, hyvin hankala juttu, mutta sitäkin ajankohtaisempi. On hyvä, että meillä on nyt valiokunnan kanta tähän muodostettu ja hienoa, että voimme aloittaa trilogikeskustelun niin pian kuin se nyt täysistunnossa esitetään. Tämä on tärkeä viesti siitä, että me olemme määrätietoisesti saattamassa tätä lainsäädäntöpakettia päätökseen vielä ennen vuoden loppua. Ja vielä kerran onnittelen esittelijää ja muita asianosaisia, jotka ovat tässä kantaneet kortensa kekoon. Sitten seuraava äänestys. Please. Saisinko äänestyslistan? Kiitos. So we are voting now uh, Mr. Zile. Sitten herra Zilen mietintö arvonlisäverosta 41 puolesta vastaan tyhjää. Niin EPP siis puoltaa vai? Hyvä. Tarkistetaan heti 41. No. Ah, we are in... What, what is this voting? Okay. The vote is closed. May I ask? That's bad. Haluaisin nyt ryhmältä niin tämän äänestyslistan ja seuraavat äänestykset myös. Hyväksytty. Hetkinen. I've been given only the banking. Okay, thank you. Uh, amendment 42. 42 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 43 raukeaa. Neljä vaihtoehtoinen kompromissi A. Tähdetty suunnan tarkistus puolesta vastaan. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Sitten pitää äänestää alkuperäisestä vaihtoehdosta kompromissista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 52 puolesta vastaan. EPPK on vastaan hyvä. Äänestys alkaa 52. Vote is closed. Päättyy. So re- Veli eli hyvät hylätty 53 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämäkin. Äänestys alkaa. 53. closed. Päättyy. Hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 54 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi C puolesta vastaan. Tarkistamme kompromissin C äänestysalkaa. Ai, hyväksytty se onkin selvä. Ei tarvitse tarkistaa. Sitten 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7, 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Vaihtoehtoinen kompromissi D, tämä etusuunnan tarkistus puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen jos alkaa. Päättyy hylätty. Sitten kompromissi ilman suusta tarkistusta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vasta, puolesta. Onko kukaan puolesta? Vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 69 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan. Tarkistamme 16 tuloksen. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty 17 puolesta vastaan. Anteeksi, ymmärrän, että olette väsyneitä, mutta pyydän nyt nostamaan kädet selvästi. Tarkistamme tämä sitten äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yhden enemmistöllä 28-27. 17 puolesta vastaan. Anteeksi, 70. Äänestys alkaa siitä, kun äänestys. Vote is closed. Päättyy. Taas appeli 28-28 hylätty. 18 puolesta vastaan Tarkistamme 18 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty yhden enemmistöllä. 71 puolesta vastaan. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 72 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 19 puolesta vastaan. Mielestäni se on hyväksytty, mutta tarkistan sekin. Pahoittelen. 19. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 80 ja 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 82 puolesta vastaan. Tarkistamme 82 tuloksen. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 22 raukeaa sitten 83, eikö niin? Puolesta vastaan. Tarkistetaan 83. näistä alkaa. Vote is closed. Päättyy. Tasapeli. Hylätty. Ja 23 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 84 puolesta puolta vastaan tyhjää, hylätty. 85 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 86 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 87 puolesta vastaan tarkistamme 87 tuloksen. päättyy. Hyväksytty yhden enemmistöllä. 88 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkoitus 24 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 91 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 25 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 26 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 27 puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen 27. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 28 puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa tämäkin. Pyydän teitä nostamaan kädet ylös. Nyt 28. Äänestys päättyy. Tasapeli hylätty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 32 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 33 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 34 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 36 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, kompromissi I puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, 39 puolesta vastaan. Tarkistamme 39 tuloksena, jos alkaa. The vote is... Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 1 puolesta vastaan. Tarkistamme tarkistuksen yksi koneäänestyksenä, joka alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 40 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta. EPP puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äänestetään komission ehdotuksesta muutettuna. Nimenhuutoäänestys alkaa. The vote is closed. Päättyy. 51 puolesta, kaksi vastaan, kolme tyhjää. Onnittelemme esittelijää. Structure reform support sitten rakenneuudistusten tukiohjelma, lausunto. Oletteko valmiina? Tarkistus 14. Tarvitsetteko listan, äänestyslistan? Odotellaan hieman. Tarkistus 14 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 suullisella tarkistuksella puolesta vastaan. Tekö vastustatte suullista, omaa suullista tarkistustanne, Filip? Check because maybe... No tarkisti vain. 44 suullisella tarkistuksella tämä tarkistetaan. Okay, vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Tämä oli suullinen tarkistus. Pitääkö sitten äänestää vielä? No niin, 44 ilman suullista tarkistusta. Puolesta vastaan. Tarkistamme taas. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kaksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, kolme puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, neljä, viisi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, kompromissi C, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, kompromissi D, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 suurella, suullisella tarkistuksella puolesta vastaan tarkistamme. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nimenhuuto äänestys tekstistä näin muutettuna. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. 40 puolesta ääntä 14 vastaan ja yksi tyhjä. The draft oral... Sitten suullisen kysymyksen luonnos, eikö niin? Ja päätöslauselma luonnos tässä IFRS 17. Ensin pitää äänestää kokonaisuutena kysymyksistä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten suullisen kysymyksen luonnos näin muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten päätöslauselman luonnos, tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty alkuperäisestä tekstistä ei enää tarvitse äänestää, eikö niin? Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Alkuperäinen teksti kohta kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan. Luulenpa, että se on hyväksytty. 19. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 20 puolesta vastaan. Tarkistetaan tarkistus 20. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 28-25. Ja sitten kappale 9. Tässä on suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Tarkistus 21 ei, eikä alkuperäinen teksti, vaan 22 tarkistus puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. Tarkistus 22 äänestys alkaa. Hyväksytty. Sitten tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää Sama enemmistö, eli hyväksytty 24 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 25 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 14 alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 15 alkuperäisteksti puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 26 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 27 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty Alkuperäinen teksti kappale 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Alkuperäisteksti 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä tarkistus 29. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Sitten alkuperäinen tekstikappale 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äänestetään näistä sitateista 1-11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten yhdessä nämä sitaatit 13-26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten johdantosan kappaleet ABC, 1, hyväksytty. Sitten tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten EF, johdanto-osat puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantoosa H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää. Hetkinen, tarkistetaanpa tämä tarkistus neljä. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy, hylätty. Sitten äänestetään muutetusta tekstistä. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy 50 puolesta yksi vastaan kolme tyhjää. Onneksi olkoon. Ja sitten äh, keskeytämme kokouksen, koska meidän täytyy nyt odottaa seuraavan kokousta seuraavan kokouksen alkua seuraavan äänestyksen aloittamiseksi artiklasta 22, eli nyt pidetään tauko 20 minuuttia. Jos AFKO-kollegat tulevat ajoissa paikalle, niin aloitetaan tuo seuraavakin äänestys ihan saman tien sitten kahden.